Meine Damen und Herren, ich darf Sie... Hyvät naiset ja herrat, toivotan teidät tervetulleeksi tänne ja kiitän niitä erityisesti, jotka ovat hyvissä ajoin tulleet paikalle. Ja jatketaan samaan malliin kuin aamullakin, eli jos joku jo tässä vaiheessa tietää, että haluaa kysyä jotakin, niin voi jättää puheenvuoropyynnön, niin saadaan sitten palkittua niitä, jotka ovat hyvissä ajoin paikalla, eikä aina niin, että ne, jotka tulevat viime tipassa, saavat ensimmäisenä puheenvuoron. Ainakin Remek on saanut nyt puheenvuoron, tai siis kysymyspuheenvuoron, ja nyt kiitän sitä, että komission jäsen Kjörgen Quinn on tullut paikalle täsmällisesti ja haluaa kertoa meille siitä, mitä tärkeitä hankkeita on tulossa – Kiitän myös siitä, että saamme yhdestä hankkeesta kuulla aikaisemmin kuin ketkään muut, sillä huomenna vasta lähtee tieto julkisuuteen siitä. Tervetuloa ja olkaa hyvä komission jäsen. Thank you, Mr. Chairman. Uh, ladies and gentlemen, the last time that I was here with the... Uh... puheenjohtaja, viimeksi kun olin täällä ITRE-valiokunnassa, pohdin millaista olisi olla täällä itse ja mukavalta kyllä tuntuu täällä edessä olla. Nyt haluan kiittää teitä tilaisuudesta keskustella teidän kanssanne komission työohjelmasta 2010 tutkimuksen, innovaation ja tieteen alalla. Komission työohjelma 2010 ja osuutka liittyvät tutkimuksen, innovaation tieteeseen asettaa tärkeitä aloitteita, jotka auttavat ottamaan huomioon EU 2020-strategian, jotta saadaan älykkäitä, älykkäistä kasvua, kestävää kasvua aikaan. Uusi suunnitelma toteaa, kuinka komissio kumppanuudessa parlamentin kanssa ja EU-hallitusten kanssa aikoo viedä eteenpäin tutkimusinnovaatioosuuksia EU 2020-agendaa, jolla pyritään kehittämään innovatiivista unionia. Tiedän, että tämä on vakavan huolenaihe tälle valiokunnalle. Minut on nimit, puheenjohtaja nimitti minut tähän tehtävään, siis herra Barroso, jotta minä laatsin tämän tutkimussuunnitelman ja johdan ryhmä, jossa on mukana komissaarioiden tehtävät liittyvät juuri tähän alaan. Laajasti konsultoin kaikkia osakkaita innovaatioketjussa tutkimuksesta, vähittäiskauppaan etsien neuvoja siitä, minkälaisia konkreettisia ehdotuksia ja minkälaisia erityistoimenpiteitä voitaisiin ottaa mukaan tähän työsuunnitelmaan. Haluaisin tietää, kuulla mielipiteitä eri poliittisilta ryhmiltä Euroopan parlamentissa ja äh, valiokunnan jäseneltä siitä, miten pitäisi asiassa eteenpäin mennä. Kiireesti meidän täytyy pystyä tunnistamaan ja siirtämään kaikki jäljellä olevat esteet, jotta saadaan aikaan yhteismarkkinat innovaatiolle. Puheenjohtaja Barroso aikoo esitellä työohjelman EU-johtajilla se ensi lokakuussa, ja siinä tullaan keskittymään tutkimukseen ja innovaatioon meidän täytyy ehdottaa selkeitä päättäviä toimia, joissa tarvitaan tukea kaikkein korkeammalta tasolta, jotta EUsta tulee johtava toimija innovaatiossa ja tutkimuksessa koko maailmassa. Tämä suunnitelma on ratkaisevan tärkeä kasvulle ja työpaikkapotentiaalille EUssa ja EUn roolille maailmantaloudessa ja minä kovasti tuen sitä, että puheenjohtaja Barroso ja minä saamme vahvaa tukea Euroopan parlamentista, jotta tästä pyrkimyksestä tulee menestys. Aivan erityisesti suunnitelma keskittyy seuraaviin tavoitteisiin. Keskitytään tutkimukseen ja innovaatiotoimiin. Ne ovat pääsos yhteiskunnallisia haasteita EU-ssa ja koko maailmassa. Ne ovat huippuprioriteetteja politiikoille, mutta ja ne e-, edustavat valtavasti markkinamahdollisuuksia globaalilla tasolla mukaan lukien ilmastonmuutos, energiatoimitusvarmuus, e-, elintarvikevarmuus, terveys ja ikääntyvä väestö kun setään kaikki pullonkaulat, että varmistetaan tiedon vapaa virtaaminen, saadaan aikaan yhteismarkkinat tutkimukselle innovaatiolle. Pitää varmistaa se, että innovatiiviset yritykset, aivan erityisesti pk-yritykset, saavat rahoitusta ja lupavat uudet ajatukset löytävät tiensä markkinoilla EU-ssa e ja ulkopuolella. Suunnitelma keskittyy laajaan yhteisymmärrykseen innovaatiosta tutkimukseen perustuen tietenkin, mutta ottaen mukaan myös muun tyyppistä innovaatiota, kuten yritysmallit, johto, johtoon liittyvät ähm, uudistukset, markkinointi ja palveluinnovatiiviuden. Se kattaa kaikki innovaatioketjun eri vaiheet siitä, kun luodaan, saadaan aikaan loistoidea ja sitten siitä syntyy jotakin konkreettista. Kun autetaan ratkaisemaan erityisongelmia, jotka liittyvät yhteiskunnallisiin suuriin haasteisiin, suunnitelmassa kuvataan ensimmäisiä strategisia aloitteita, joita me kutsumme eurooppalaiseksi innovaatiokumppanuudeksi, jossa kootaan yhteen tutkimuskehitysohjelmat, jossa on ihmisten kokoisia hankkeita, kuten julkiset hankkeet, standardisaatio ja sääntely. Ne ovat kunnianhimoisia sekä laajuudeltaan että alaltaan. Nämä uudet kumppanuudet eivät ole uusi aloite jälleen kerran olemassa rinnalla, kuten yhteisteknologia-aloitteet, yhteiset ohjelmakaudet, yhteis julkinen yksityinen kumppanuus, eh, elvytyssuunnitelma, LEAD-markkinointisuunnitelma tai Euroopan ma- teknologiafoorumit. Päinvastoin ne perustuvat näille olemassa oleville aloitteille ja ottavat ne mukaan. Tuen vahvasti toimia, joilla parannetaan yksityisen sektorin mukanaoloa projekteissa, tutkimuksessa, innovaatiossa ja tieteellisessä toiminnassa. Minä uskon, että EUn investointipankki ja sen riski pääoma rahoittaa, mitä vahva rooli, kun se rahoittaa ohjelmia tutkimuksen innovaation tieteen alalla. Ja vahvempi rooli myös yksityiselle sektorille. Se auttaa myös siinä, että EU pystyy saavuttamaan 3 prosentin BKT-rahoitustavoitteen tutkimuksen kehitykselle. Se löytyy EU 2020-strategiasta myös. Nyt on myös oikea aika toimielinten väliselle keskustelulle yksinkertaistamisesta. Tutkimus ja innovaatio ovat EU 2020 aloitteen ytimessä. Innovaatio unionin lippulaiva tavoite vaatii välineitä, tavoitteita, johdonmukaisuutta, vakautta, jotka liittyvät sääntöihin ja keveyttä ja nopeutta, ripeyttä hallinnollisissa prosesseissa. Yksinkertaistaminen tutkimusinnovaatiorahoituksessa vaatii uudelleen tasapainotusta. Sitä pitää löytää tasapaino luottamuksen ja kontrollin välillä ja riskinottamisen välillä EU-komissio ei voi yksin tässä toimia. Me tarvitsemme sovitun lähettämistavan ja tarvitaan vartenusparmentin täysi tuki ja sitoumus, jos haluamme yksinkertaistaa EUn rahoitus- ja innovaatiorahoituksen antamista. Päätarkoitus yksinkertaistamistiedonannossa, joka virallisesti hyväksytään komissiossa huomenna, on avata toimijoiden välistä keskustelua tästä aiheesta. Tiedonannossa yksinkertaistamistekijät esitellään kolmella, kolmessa pääryhmässä. Ensimmäinen ryhmä koskee toimenpiteitä, jotka voidaan täytäntöön panna tämänhetkisen juridisen puitteiston kohdalla alalla. Sitten toinen koskee sääntömuutoksia, mutta säilytetään kuitenkin tämänhetkiset järjestelmät ja kustannustaso. Kolmas ryhmä, vaihtoehdot syvälliselle muutokselle rahoituksessa, jotta saadaan aikaan tulosjohteista toimintaa, jossa on yksittäisiä könttäsummia. Sitten viittaus siihen, että täytyy estää petoksia ja löytää, huomata niitä, ne ovat mukana myös tässä tiedonannossa. Kun tämä tiedonanto ei ole mikään lainsäädäntöehdotus eikä sellaisia ehdota, vaan vaihtoehtoja sille, että voidaan avata keskustelua asiasta. Konkreettinen riskiarviointi ja strategiat ovat osa vaikutusarviointia mahdolliselle jatkossa tehtävälle lainsäädännölle. Niin kuin jo aikaisemmin tässä olen kuvannut kuulemisessani viime tammikuussa parlamentin edessä, minä täysin tuen aloitteita, jotka pyrkivät yhdistämään kansalliset ohjelmat ja vahvistamaan edelleen yhteistyötä kansallisen ja EU-tuki tiedeohjelmien välillä kautta Euroopan. Meidän täytyy koota resurssit yhteen, jotta voimme tarttua yhteiskunnallisiin haasteisiin. Yksikään valtio ei yksin tässä onnistu. EUn tutkimusalue voidaan luoda vain, jos täysin sitoudutaan kaikkien jäsenvaltioiden taholta. 95 prosenttia kaikesta rahoituksesta tutkimuksen, innovaation ja tieteen alalla tulee suoraan 27 jäsenvaltiosta EUssa. Mutta meidän täytyy välttää päällekkäisyys, sirpaloituneisuus tutkimustoiminnassa, jos haluamme varmistaa sen, että me maksimoimme tilaisuudet ja mahdollisuudet, joita meille on tarjolla julkisesti tuetuissa, varoissa, äh, julkisesti tuetuissa ohjelmissa tieteenalalla. Olen tyytyväinen aloitteista, joihin Espanja kaudella on ryhtynyt, jotta siirryttäisiin eteenpäin siinä, että helpotettaisiin tutkijoiden liikkuvuutta ja ottaen huomioon tarvio, ta- huomioon heidän sosiaaliset tarpeensa myös. Tässä mielessä komissio on aloittanut päättävä, päättäväisesti tiettyjä välineitä, jotka liittyvät puiteohjelmaan. Ne ovat avoimia kaikille jäsenvaltioille. Tähän liittyy verkottuminen yhteistyö kansallisten ohjelmien kesken. Nämä välineet ovat ovat vaihtelevia. Esimerkiksi pyritään parantamaan verkottumismahdollisuuksia. Tai sitten tämä liittyy artiklan 1.25 aloitteisiin, joka koskee sitä, että yhteisö voi olla täysin mukana yhteisissä ohjelmissa, joissa mukana on useita eri jäsenvaltioita. Viime vuonna jäsenvaltiot menivät vieläkin pidemmälle ja aloittivat poliittisen y- yhteisohjelmoinnin. Yhteiset ohjelmat ovat esimerkki kumppanuudesta, jossa jäsenvaltiot ovat mukana ja tukea tulee komissiolta. Tarkoituksena on tarttua pääyhteiskunnallisiin haasteisiin yh- yhteisten ohjelmien ja toimien kautta, jotka rahoitetaan julkisesti 15. huhtikuuta EU aloitti ensimmäisen yhteisen ohjelmoinnin, jotta tartutaan erittäin suuriin haasteisiin. Aloitettiin Euroopan laajuinen tutkimusstrategia, jotta voitaisiin käsitellä vakavia sairauksia, kuten vaikka Parkinson tai Alzheimerin sairaudet. Yhteiset ohjelmat, niillä on oma selkeä roolinsa EU 2020 strategiassa aivan selkeästi. EU-komissio on hyväksynyt kolme uutta ehdotusta yhteisistä ohjelmista ja ne kattavat maatalouden, elintarviketurvallisuuden, ilmastonmuutoksen, kulttuuriperinnön, globaalit muutokset, uudet haasteet Euroopalle ja terveelliset elin tavat. Yhteisten ohjelmien pitäisi olla yksi rakennuskivi innovaatio EU-aloitteessa. Kun täytäntöön pannaan tällaista unionia, se antaa tilaisuuden tutkia sitä, miten yhteiset ohjelmat voivat ottaa mukaan erittäin tehokkaalla tavalla muihin, muihin poliittisiin välineisiin. Seitsemäs puiteohjelma on suurin julkisesti rahoitettu tutkimusohjelma koko maailmassa. Puiteohjelma päätös kattaa 2000 kymmenen vuoden myös ja mukaan liittyy arviointi, että saadaan aikaan kattava riippumaton arviointi sen täytäntöönpanosta tähän mennessä. Asiantuntijaryhmä on nimitetty tätä tehtävää varten ja se tulee analysoimaan suunnittelua, täytäntöönpanoa seitsemässä puiteohjelmassa ja tulee keskittämään analyysinsä erilaisille laajamittaisille todisteaineistoille, mukaan lukien yksityiskohtaiset tilastotiedot, ulkoiset tutkimukset, Mm, haastattelut, analyysit ja myös on kansallisia vaikutusarviointeja mukana. Me haluamme arvioida minkälaisia vahvuuksia ja heikkouksia seitsemänteen puitelmaan liittyy, mitkä osat tästä ohjelmasta toimivat hyvin ja mitkä toimivat heikosti ja löytää mahdollisuuksia parantaa ohjelmaa. Myöskin tulemme analysoimaan huolella, miten voimme parantaa PK-yritysten osallistumista seitsemänteen puiteohjelmaan niin kuin tämäkin valiokunta, tunnen huolta siitä, että pk ovat aika heikosti mukana tutkimusohjelmassa EU-ssa, ja tämän täytyy muuttua tulevaisuudessa. Loppukertomus on odotettavissa asiantuntijoilta syys-lokakuulla. Marras-joulukuussa sitten komissio antaa virallisen vastauksensa asiantuntijaryhmän johtopäätelmistä, ja tämä tiedonanto välitetään tulee sitten parlamentin keskusteltavaksi jatkossa. Ennen kuin lopetan tämän puheenvuoron, niin minulla on suuri ilo ilmoittaa, että tutkijat yhteistä tutkimuskeskustan neljäs kuudes viidettä täällä Euroopan parlamentissa esittelevät, pitävät e- esittelevät toimintaansa eri aloilta. Toivottavasti silloin voitte osastua tähän näyttelyyn ja itse voitte nähdä, kuinka tärkeää työtä yhteisessä tutkimuskeskuksessa on tehty. Ganz herzlichen Dank, Frau Kommissar. Paljon kiitoksia komission jäsen ja tästä viimeisestä tiedotusasiasta. Sanoisin, että, sanoisin vain, että myös ensi viikolla saamme niissä merkeissä vieraan tänne valiokuntaan. Kiitoksia tästä alustuksesta. Ja nyt aloitetaan keskustelu komission jäsenen kanssa. Ja ensimmäinen puhuja on sitten Savela. Kiitos. Tämä on suuri kunnia, että saimme tänne komissaarin kuultavaksi ja saimme eh, nyt sitten tutkimus- ja innovaation alalta eh, uutta tietoa. Nyt tutkimuksesta ja, ja innovaatiosta. Tällä hetkellä ei ole mitään metristä järjestelmää, jolla pystyttäisiin mittaamaan projektien suorituskykyä tai tulosta, joilla EUn e TK-politiikkaa täytäntöönpannaan. Komission vastaus tilintarkastustuomioistuimen raportteihin silloin, kun on arvioitu EUn puiteohjelmia tehdään tutkimuksen tuotekehityksen alalla, niin komissio on jatkuvasti tunnustanut, että tarvitaan johdonmukaisempaa ja systemaattisempaa näyttöön perustuvaa suori, näyttöön perustuvia suoritusmittareita. Ja senpä takia on, tai USA ainakin on aloitettu tämmöinen uusi Star Matrix-aloite, joka tar- tarkoittaa tieteellistä ja teknologista, teknologiaa Amerikan ö, uudelleeninvestointia. Prokomissaari, oletteko sitä mieltä, että tarvittaisiin tämmöinen EU-tason mekanismi ö, dataan perustuvaa arviointia varten tiedepolitiikan osalta, joka altaisi meille politiikan luojina jonkunnäköistä käsitystä siitä, miten puiteohjelmia ja muita innovaatiopolitiikkoja voitaisiin kehittää. Lisäksi puhuitte yhteisestä ohjelmatyöstä. Eikö tämä olisi yksi alue, jossa voitaisiin katsoa EUn ja Yhdysvaltojen yhteistyömahdollisuuksia tutkimuksen alalla. Ja tällä tavalla kehitettäisiin tämmöistä transatlanttista tutkimusaluetta. Danke, kollega Udi. Kiitoksia sitten Odi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, tervetuloa. Kun te aikaisemmin kysytte, mitä te tekisitte, mutta teidän täällä, mutta teidän kuulemisenne oli yksi parhaista. Ja meille onkin suuri ilo, että tulette tänne uudestaan tähän valiokuntaan. Ensinnä vähän yksinkertaistamisesta ja ongelmista, jotka ovat saamassa aikamoisia mittasuhteita. Tämä on valiteltavaa, mitä tulee näihin ti- tilintarkastus- ja tarkastustoimiin, joita tutkimuskeskus komissio on suorittanut uskon kyllä, että asiat ovat etenemässä oikeaan suuntaan, koska parlamentti on luonut yhteisen työryhmän budjettivalvontavaliokunnan kanssa. Eli saamuna meillä oli työkokous kahden valiokunnan kesken ja uskon, että poliittista konsensusta on syntymässä, jotta päästään pois tästä tilanteesta, koska puhun hiukan pitkään tästä aiheesta. Nimittäin tässä tunnetaan huolta siitä, että EU tulee varsin epäsuosittu, koska on näitä ikäviä kontrolleja. Jäsenvaltiot, tämä tilanne tulee vaikeutumaan, koska joudumme neuvottelemaan jäsenvaltioiden kanssa suuremmasta yhteisöllistämisestä, mitä tulee tutkimusvaroihin seuraavalla kaudella. Uskon, että teidän kaudellanne olemme varmasti, tai siis emme ole huolestuneita ja siitähän on jo tavallaan ratkaistu, mutta pitäisi hiukan ratkaista näitä menneisyyden ongelmia. Meidän pitäisi löytää sellaisia malleja aina noudattaen hyvää julkisen varojen hallinnointia ja käyttöä, mutta sellainen malli pitäisi löytää, jotta päästään tästä tilanteesta ulos. Haluaisin sitä useitakin kysymyksiä. Ensinnäkin pan, pan, äh, patentit. Mitä olette mieltä siitä, että suojelisimme tieteellistä tutkimustamme ja erityisesti miten saadaan pan, patentit eurooppalainen yhtäläinen patenttitoimisto toimimaan. Sitten toinen kysymys tutkimuksesta energian alalla ja erityisesti ITER-hankkeesta kysyisin, onko teillä tästä jotakin mielipidettä esittää. Ja sitten, miten näette, tai anteeksi, te sanotte, että johdatte komissaarityöryhmää, joka käsitellään tutkimusta. Miten näette yhteyden sen markkinoiden rakentamisen teollisuuspolitiikan ja tutkimuspolitiikan välillä, jos voisit lyhyesti vastata tästä ja kertoa jotakin johdonmukaisuudesta, jota eurooppalaisessa politiikassa on. Herra Gerek. Dziękuję bardzo. Pani komisarz, e, odnoszę takie wrażenie... Hyvä komissaari. Minusta vähän tuntuu siltä, että komissio suosii niin kutsuttua poliittista tahtoa varsinaisten tieteen ja teknologian tulosten kustannuksella. Tästä esimerkki. Esimer- siis ilmastonmuutos. Mehän olemme hyväksyneet sen hypoteesin, sellaisen hypoteesin, joka on vaarallinen meidän taloudemme. Ja nyt me pyrimme torjumaan ilmastonmuutosta, mutta tässä kysy- haluaisin tähän nyt joten kysyä, että eikö meillä nyt oikeastaan ole EU-ssa omaa omat tiedemiehet, joilla on oma tieteellinen ohjelma, jo, jo, jonka kautta pystyttäisiin tämä hypoteesi CO2-vaikutuksesta ilmastonmuutoksen tarkistamaan. Mehän olemme IPPCn edellisestä raportista näin lukeneet. Euroopan, tutkim- Euroopan tutkimuskeskus, yhteinen tutkimuskeskushan nimenomaan te- tekee tieteellistä tutkimusta siellä tehdään tällaisia simulointeja eri skenaarioista, eikö siellä pystyttäisi tällaista tutkimaan. Sitten minä kuulin tänään, että Galileo-ohjelma, joka on hyvin kallis, saattaakin osoittautua täydeksi flopiksi. Eikö meillä ole nyt sitten riittävän päteviä insinöörejä ja tiedemiehiä täällä EU-ssa? missä ongelma on, koska ainakin venä- venäläisillä on oma GPS-järjestelmänsä, joka toimii. Nyt me valmi- valmistelemme erilaisia äh, suositus, suosituksia, säädöksiä, jotka liittyvät CO2-rajoituksiin ajoneuvoille esimerkiksi. Ja tekniseltä kannalta ei ole ö, mahdollista, ö, mahdollista toteuttaa näitä. Ehkä me pystyisimme tarjoamaan parempia ö, laskumalleja ö, ratkaisun löytymiseksi sitten meidän puhutaan, että PK-sektoria pitäisi kehittää, mutta tällä hetkellä järjestelmä, jossa PK-yritysten immateriaalioikeuksia kehitettäisiin, ei ole toimiva. Charles Chichester. Kiitos sitten Charles Chichester. Thank you, Chairman. And, uh, can... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa komission jäsenen tervetulleeksi tänne valiokuntaan. Pyydän anteeksi sitä, että tulin tänne vasta esityksen puolivälissä, joten jos nyt sitten kysyn sellaisia, joita jo käsittelitte aikaisemmin, niin tulkitkaa se niin, että haluan niistä lisätietoa. Odin kysymyksessä tuli esiin niitä esteitä, joita etenkin pienillä yksiköillä on puiteohjelman osallistumisessa – Haluaisin kysyä, että oletteko aikaisemmin jo miettineet jotakin ratkaisuja siihen, että miten tätä järjestelmää voitaisiin yksinkertaistaa ja poistaa näitä esteitä ja toisaalta sitten myöskin taata julkisten varojen tiukka valvonta. Toinen kysymys, jonka haluan esittää, liittyy näihin erityisen hyviin yksiköihin. Oletteko ajatelleet sitä, miten menestyksekäs tämä konsepti on ollut ja onko tutkimus- ja kehityspuiteohjelmassa tapahtunut jotakin muutoksia sen jälkeen, kun näitä huippututkimusyksiköitä alettiin käyttää. Niin unohdin kollega Enshun tässä. Hän pyysi aivan alkumetreillä puheenvuoroa. Madam Commissioner, Haluaisin kiittää komissaaria osallistumisesta tähän strukturoituun vuoropuheluun. Tutkimus ja kehitys on osa tätä lippulaivaprojektia vuodelle 2020 ja sekä komissio että neuvosto kun vastaavat yliopist- äh, yhteiskunnan haasteisiin, äh, esimerkiksi energiariittävyyden osalta ja, ja, ja väestörakenteen muuttamisen. Neuvosto on nyt mennyt eteenpäin ja haluaa yhdistää nämä poliittiset ja yksi, yksittäiset investoinnit BKTstä 3 prosentin tasolle. Mm, suuri osa uusista valtioista ei välttämättä pysty tähän tasoon pääsemään. Riski on se, että kaksi prosenttia edustaa yksityistä puolta ja sitä ei saada kasaan sen takia, että infrastruktuureita ei ole ja että yksityisyritykset eivät pysty tutkimuksiin tällä tavalla osallistumaan. Ja senpä takia rakenteiden puuttuminen johtaa siihen, että joissakin maissa joissa oli aikaisempi kommunistinen järjestelmä, eivät pysty osallistumaan tähän ja, ja senpä takia siellä tarvittaisiin uudenlainen toimintasuunnitelma, jotta ne pystyisivät ää, käyttämään näitä puiteohjelman, nykyisen puiteohjelman ja seuraavan puiteohjelman tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia. Tämä taustalla pitäen haluaisin kertoa esimerkistä, joka kertoo kertoo uusien jäsenvaltioiden tutkimuslaitosten kapasiteetista. Romaniassa, Puolassa ja, ja, ja, ja Bulgariassa on noin 63 miljoonaa käytettävissä seitsemännestä puiteohjelmasta 53 projektiin. Näiden kolmen maan asukasluku on yli 7, anteeksi, 67,2 miljoonaa asukasta. Jos tähän verrataan, niin otetaan vaikka Ranska, jossa väestö on 53,8 miljoonaa ja joka pystyy käyttämään noin 570 miljoonaa euro, euroa tuosta, ää, äh, tuosta seitsemännestä puiteohjelmasta yli 500 projektiin samalla ajanjaksolla. Ja tässä yhteydessä seuraava kysymys komissaarille. Miten komissio aikoo puuttua tähän tutkimusinfrastruktuurien puutteeseen eri jäsenvaltioissa, jotta kaikilla mailla olisi samanlainen, samanlaiset mahdollisuudet osallistua seitsemänteen puiteohjelmaan ja sitten tulevaan seitsemän ohjelmaan. Ja miten budjetit näiden budjettimäärärahat pitäisi pitää samana kaikille jäsenvaltioille, varsinkin kun ajatellaan, että uudet jäsenvaltiot eivät pysty hyväksi käyttämään riittävästi rahoitusta, koska niillä ei ole sitä infrastruktuuria, joka tätä voisi ikään kuin hyödyksi käyttää. Ja miten voitaisiin näitä maita, uusia jäsenvaltioita auttaa tutkimusinfrastruktuurin kehittämisessä? So, Kiitoksia. Ja nyt on puheenvuoropyyntöjä aika paljon, joten ehkäpä voimme esittää hiukan lyhyempiä kysymyksiä. Edustaja Carvalho seuraavana. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Kiitän tästä hyvin yksityiskohtaisesta ohjelman esittelystä. Teen joitakin huomioita. Olen hyvin iloinen, että otitte mukaan innovaatiomääritelmän. Kuitenkin haluaisin, että tähän otettaisiin myös sosiaaliset innovaatiot mukaan, sillä se on hyvin kiinnostava konsepti, joka pitäisi myös olla tässä innovaatioissa mukana. Sitten tutkimus- ja kehitysrahoituksesta. Tunnustan sen tosiseikan, että, tai hyväksyn sen, että olette erotelleet ne asiat, joita voidaan toteuttaa nykyisen lainsäädännön avulla sekä ne, joita varten tarvitaan lisäkeinoja rahoitusmielessä. Tämä on hyvin käytännönläheinen lähestymistapa, sillä näin nähdään, mitä voidaan välittömästi toteuttaa. Tämä liittyy myös niihin aiheisiin, joita kuvasitte välineiden alalla. Eurooppalaisen tutkimusalueen luomiseksi on tarpeen yksinkertaistaa välineistöä, kuten mainitsittekin välineet ovat aivan liian monimutkaisia ja ne, niitä on kyllä käytetty, mutta siinä on ollut aivan liikaa vaikeuksia. Sekä verkostoissa että yhteisissä ohjelmavälineissä kaivataan paljon yksinkertaistamista. Viimeinen huomioni on se, että Euroopan unionin täytyy saada tutkimuksesta ja kehityksestä tauttua myöskin taloudellista hyötyä – mutta meillä ei ole innovaatiota, jos meillä ei ole tutkimusta ja korkeakoulutusta, mutta tämähän vain sivuaa teidän salkkuanne, joten ei siitä sen enempää. Kuitenkin tarvitsemme laatua ja huippuyksiköitä tutkimukseen innovaatioiden tukemiseksi ja, ja meidän on tästä syystä pidettävä tutkimus tärkeänä painopistealueena ja huomasin puheessanne sen, että esimerkiksi Euroopan tutkimusneuvosto mainittiin ja muita aloitteita ja toivoisin, että puhuisitte niistä tulevaisuuden kannalta hieman lisää. Kiitoksia. Lamberts. Kiitos puheenjohtaja ja hyvä komissaari. Minä toistan nyt vähän, mitä eilen sanoin, kun tapasimme tuotantoteollisuutta. Sisällön osalta uskomme, että tutkimus ja innovaatio pitäisi kehittyä tällaisiin äh, rajoitettuihin äh, yhteiskunnassa olemassa oleviin tavoitteisiin. Ne ovat rajoitettuja koska, tai rajallisia, koska meillä ei ole varaa äh, laajentaa näitä resursseja, joita on olemassa liian monille ja jakaa niitä liian moniin aloitteisiin ja sen takia meidän pitää olla riittävän rohkeita selektiivisyyteen. Toiseksi kunnianhimoiset, koska me emme halua olla kakkosia, vaan me haluamme olla ykkösiä. Jos me haluamme olla ykkösiä, meidän pitää tavoitella korkealle, kaikista korkeimmalle. Ja sitten nämä yhteiskunnan tavoitteet, yhteiskunnalliset tavoitteet, eh, niiden pitää olla tulossuuntautuneita. Ja luonnollisesti meillä on CO2 kakkos, kakkospäästöjen vähentäminen on, on tavoitteena 20 prosenttia niin edelleen, mutta meidän pitäisi oikeastaan mennä vielä pidemmälle. Jos onnistumme, niin ihan hyvä, mutta jos, jos epäonnistumme, niin, niin mitä sitten? Ainakin pitäisi siis tähdätä korkeammalle kuin mihin olemme sitoutuneet. Toiseksi resurssien tehokkuus meidän pitäisi katsoa tätä lukujen kautta tietenkin, mutta se on tärkeä aloite ja kaikki mikä liittyy ikääntyvään väestöön, se on myös hyvin tärkeä. Joten meidän pitää, me, meidän pitää keskittyä ra, ratkaisuihin eikä sitten näihin rakennuspalikoihin. Sitten yksinkertaistamisesta ei enää sano sen kummempaa, haluan vain korottaa yhtä asiaa, avoimuutta. Nimittäin meidän täytyy koittaa saada aikaan tasapaino toisaalta innovaation palkitsemisen välillä, koska sitä varten tarvitaan immateriaalioikeuksia, mutta ei toisaalta koskaan saa liian äh, kapeasti äh, äh, tai tiukasti tulkita näitä immateriaalioikeuksia, jotta ei sitten jäädä ikään kuin kahden Äh, äh, kahden puun väliin roikkumaan. Tarvitsemme siis äh, toisaalta avoimuutta ja toisaalta sitten immateriaalioikeuksien käyttöä ratkaisujen löytymisessä. Ja kun meillä on ollut tilaisuus tehdä yhteistyötä kanssanne, niin on herännyt sellainen kuva, että me olemme menossa oikeaan suuntaan ja haluamme kannustaa teitä jatkotyön kannalta. Angelika Nibla. Angelika Nibla seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että rouva komission jäsen on tullut tänne tänään ja voimme keskustella hänen kanssaan. Minulla on kuulemisenne hyvässä mielessä muistissa ja olen iloinen siitä, että te huolehditte näistä tutkimus- ja kehitysasioista. Olen hyvin iloinen siitä, että olette niin innokkaana lähdössä yksinkertaistamaan oman alanne säädöksiä en vielä tunne tätä aihetta kovin hyvin, mutta odotan kyllä mielenkiinnolla, mitä se tuo tullessaan. Chichesterkin puhui byrokratian poistamisen puolesta ja olen ihan samaa mieltä. Ja Odin tavoin olen minäkin sitä mieltä, että ja kaiken kaikkiaan on tarpeen yksinkertaista, erityisesti rahoitussääntöjä. Eri välineet ja ohjelmat pitäisi käydä läpi ja valita kaikille mielellään yksi ainoa menettelytapa, jotta ei olisi sitä tilannetta, että jokaisen välineen kohdalla täytyy opetella uusi menettely. Mahdollisimman vähän ja mahdollisimman yksinkertaisia sääntöjä olisi se keino, millä voisimme saada paljon hyvää aikaan. Otan vielä kaksi asiaa esille. Ensinnäkin se, että Euroopan ulkopuolella matkustellessani olen huomannut, että eurooppalainen tutkimus ei vielä ole niin syvään juurtunut kuin toivoisimme. Mehän haluaisimme saada tänne kaikista terävimmät aivot, mutta sitten toteamme aina uudestaan, että eurooppalaisella tutkimusalueella ei ole tunnettuutta ainakaan yliopistojen ja korkeakoulujen ulkopuolella ja Eurooppa-tutkijoiden työskentelyalueena, tutkimusalueena ei ole eri alojen tutkijoiden mielessä vielä sellainen houkutteleva yhteisö, johon haluttaisiin tulla töihin. Jospa tätä voitaisiin hieman enemmän mainostaa, niin sitten voisimme saada tänne ohjelmiimme kaikista parhaat henkilöt työskentelemään. Tutkijayhteisöstä kuulen aina sitä viestiä, että, että rahoitusta ollaan vähentämässä erityisesti Marie Curie-ohjelma – kahdeksannessa tutkimuksen kehitys- ja puiteohjelmassa olisi jäämässä vähemmälle rahoitukselle ja se taas on hyvin hyödyllinen tutkijoiden vaihto-ohjelma. Ja toivoisin, että rahoituskin järjestyy. Sitten Sitten olen saanut kansallisesta parlamentista kyselyjä myös siitä, että miten näihin eri ohjelmiin oikein voi hakea mukaan. Ja olisi hyvä, että ylipäänsä tietoisuutta siitä parannettaisiin, miten tämä kansainvälinen yhteistyö oikein toimii nyt, kun Lissabonin sopimuskin on voimassa. Edustaja Klante. Kiitos, hyvä komissaari. Minullakin on konkreettinen kysymys minä en puhu nyt kuudennesta ja seitsemännestä Puitohjelmasta olin siellä mukana valmistelemassa, mutta kotona välillä nyt sitten tut, tutkijoita tapaa ja yrityksiä tapaa. Ja seitsemännen valmistelun o, o, o, valmistellessa järjestin seminaarin omassa vaalipiirissäni. Ja, ja siellä puhuttiin paljon yksinkertaistamisesta. Sehän nyt on ollut kaikkien huulilla vuosia mutta nyt kai pitäisi pitää eh, eh, jotenkin tehdä selkeä ero, ettei puhuta suurena terminä yksinkertaistamisesta kaiken kaikkiaan, vaan tässä oli kyse nimenomaan eh, kun toimielinten edustaja sanoi, että tämä on kaikki niin monimutkaista, mutta toinen sanoi, että juu, että kun, kun, kun tähän pääsee sisään, niin kyllä, kyllä se sitten onnistuu. Niin tämmöinen meidän ei, tarvitse, ei tarvittaisi niin paljon lisä, äh, äh, lisäpanostusta. Mutta PK-yrityksissä on paljon innovatiivisia yrityksiä, joissa on ehkä vain muutama ihminen. Äh, ja, ja nyt sitten yksi koittaa kerätä rahaa kasaan ja, ja, ja sitten samalla pitäisi vielä sitten tutkia ja, ja tehdä, valmistaa näitä to, sitten keksittyjä sieltä mutta yritysten kannalta pitäisi myös sitten jollain tavalla olla kannattavaa sitten tämä, tämä ha- hakeminen ja, ja, ja rahoituksen hakeminen, joten jollain tavalla pitäisi tukea yrityksiä, koska eivät he, hekään tietenkään tee tätä pelkästä pelkästä ilosta. Konkreettinen esimerkki pari kuukautta sitten, vai olikohan se viime vuonna, tämmöinen tutkija, joka sanoi minulle, että hän osallistui yhteen tarjouskilpailuun, mutta häntä ei hyväksytty. Ja sitten, sitten hän tutki asiaa, että kuudesta hyväksyjästä vain viisi oli paikalla ja, ja, ja, ja sitten itse asiassa eh, näytti siltä, että koko tämä tarjouskilpailu oli mennyt vähän, vähän poskelleen hänen osalta, tai muidenkin osalta kuin hänen osaltaan. Edustaja Toija. Eh, signora commissaria, che da parte mia un saluto e... Haluaisin myös tervehtiä teitä komissaari ja olen pahoillani, että palaan tähän aiheeseen, joka on jo tullut monta kertaa esille, mutta ymmärtänette, että meille tämä on todella ydinkysymys, nimittäin yksinkertaistaminen ja byrokraattisten, liian byrokraattisten tilinpäätösstandardien tarkistaminen. Olen täällä ollut nyt viisi vuotta parlamentissa. Parhaat aloitteet, parhaat ideat saavat ympärilleen aivan liikaa byrokratiaa ja tämä sitten vaikuttaa bumerangi-efektin tavoin ja näet, saa Euroopan näyttämään aika ikävältä. Me tarvitsemme enemmän varoja tutkimukselle ja me taistelemme varojen puolesta budjetissa. Mutta meidän pitää muuttaa tätä byrokratiapuolta. Meillä oli mielenkiintoinen kuuleminen budjettivalvontavaliokunnassa tänä aamuna ja me tarkastelimme huolella tilannetta. Jotkut ongelmat ovat varsin selkeitä ja saimme myös arviointeja mahdollisista ratkaisuista, mutta on vaikea tietää, mitä oikein pitäisi tehdä. On eri keinoja tarkastella tilejä. Ja tähän pitäisi tarttua, mutta emme tiedä, mitkä ens- ensimmäiset toimet pitäisi olla, mutta ehkä komissio voi tässä auttaa, mutta siis oikeastaan pyydämme teitä olemaan asiassa päättäväinen. Se, että näin sanon, osoittaa, että meillä on teistä suuria odotuksia teidän aikaansaamustanne työstä. Minulla on vielä pari kommenttia aivan lyhyesti. On joitakin asioita, joita voidaan muuttaa ja mitään ihmettä niiden muuttamiseen ei tarvita, jos rahoituksen saanti, jos rahoituksen saanti on liian vaikeaa, ei vain pienellä yrityksellä, vaan myös tutkimuskeskuksilla ja yliopistolle, jos rahoituksen saanti on niille liian hankalaa, jos he ovat sitä että eivät rahoitusta saa, eivät silloin haekaan sitä. Miksi siis ei pitäisi yksinkertaista? Emme tarvitse mitään lainsäädäntöä tätä varten. Jos on terminologiaongelmia, joita on tullut esiin, niin pitäisi olla tällainen ohjekirja, manuaali, jossa selitetään hiukan tätä termistöä. Jos tietokonejärjestelmät eri pääosastoissa ovat erilaisia, etkä sovi yhteen toistensa kanssa, se ne pitää muuttaa. Hyvällä tahdolla ilman lainsäädäntöä voimme saada jo paljon aikaan, joten vetoamme teihin Ja vetoan myös yhteisten ohjelmien puolesta, niin kuin muutkin ovat tehneet, ja hiukan enemmän rahaa tätä varten varmasti vakuuttaisivat jäsenvaltiot tästä. Resursseja pitää keskittää, niin kuin te sanoitte, mutta etsitään tätä kriittistä massaa, ja tässä meidän pitää saada tästä jäsenvaltiot vakuuttuneiksi. Olisi paljon helpompaa, jos lisävaroja löytyisi. Kollega Metsaros. Metszáros seuraavana. Köszönöm, elnök úr. Tisztes, tisztelt eh, biztos asszony, nagyon köszönjük, hogy... Hyvä komissaari. Kiitos siitä, että olette tulleet tänne kertomaan meille seitsemännestä puiteohjelmasta ja, ja viimeisimmistä eh, tapahtumista ja mitä tässä nyt on odotettavissa. Mutta varmasti voimme odottaa, että tietoa saadaan lisää lähitulevaisuudessa. Ja tämä on hyvä, varsinkin kun ajatellaan, että me tarvitsemme paremman kuvan siitä, miten vaikuttava käytetyt investoinnit ovat olleet. E, arviointi on erittäin tärkeää myös kahdenna, kahdeksannelle puiteohjelmalle, varsinkin jos sinne halutaan mukaan uusia innovatiivisia tekijöitä, kuten e, PK-yritysten tukeminen, <clears throat> tukeminen ja byrokratian vähentäminen, eh, yksinkertaistaminen, jota tietenkin me tuemme ja, ja, ja kannatamme. Minä olen ollut useita vuosikymmeniä mukana tutkimuspuolella ja tiedän tämän. Vuoden 2020 strategian liittyen on paljon uusia vastuualueita meilläkin. Ja kun komissaari Tajana oli täällä kuultavana, niin me puhuimme taloudellisesta ja teollisuustuotannosta, joka tulee olemaan hyvin tärkeä EUn jäsenvaltioille. Tätä pitää vielä syventää, koska muuten me emme pysty mitenkään vähentämään CO2 päästöjä ja, ja vaikuttamaan ilmastonmuutokseen. Meillä on tiettyjä, tiettyjä vastuja, joita Lissabonin sopimus, meille, joita Lissabonin sopimus edellyttää. Onko nyt jotain valmisteilla innovaatiopolitiikan osalta kahdeksannen puiteohjelman osalta? Kiitos ja sitten Eike. And thank you, Commissioner. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komission jäsenelle tänne valiokuntaan tulemisesta ja siitä, että hyvin tiivistä yhteistyötä olette pitäneet valiokunnan kanssa. Pidämme sitä oikein suuressa arvossa ja se näkyy myös siinä, että niin monet haluavat käyttää puheenvuoroa ja monet kollegat ovat myös erityisen kiinnostuneita salkustanne ja tämähän lupailee hyvää yhteistyölle. Minua kiinnostaa se, miten aiotte pitää tämän tiedon kolmion kasassa, nimittäin koulutus, tutkimus ja innovaatiot. Byrokratian poistamisen tiime, tiimellyksessä halusin kuitenkin kysyä tällaisista koehankkeista, sillä teollisuutta kiinnostaa aina kovasti se, miten voidaan esimerkiksi julkisia hankintoja tai muita välineitä käyttää siihen, että saadaan uusia innovatiivisia tuotteita markkinoille. Ja toinen tärkeä asia on se, että kun ajatellaan 2020 agendaa ja väestön, väestön kasvua, niin minua kiinnostaisi se, miten aiotte saada ihmiset kiinnostumaan tutkimuksesta kehityksestä, jotta meillä on tarpeeksi tutkijoita myös jatkossa. Kiitoksia. Ines. Sitten Guterres Cortines. Dann nehme ich Frau Herrn Rübig als No hän ei halukaan käyttää puheenvuoroa, joten Rübig seuraavana. Ja Frau Kommissarin, äh, danke, dass... Kiitos Kiitos. No niin, tässä on nyt sitten prioriteetista taas uutta tietoa. Ja tässä on uusi toimikausi. Katsotaan hieman, mitä on tapahtunut ja mitä ja viimeis- edellisellä lainsäädäntökaudella puhuttiin byrokratian vähentämisestä ja sinne luotiin toinenkin, tai tämmöinen ohjelmakin, Eurostars-ohjelma, joka nimenomaan keskittyy PK-yritysten tukemiseen. Eureka on sellainen kuin hallinto-ohjelma, jolla pyritään nopeasti saamaan yhteys PK-yrityksiin ja, nopeasti saamaan rahoitus järjestetyksi silloin, kun nopeasti tarvitaan, tarvitaan luottoa tai rahoitusta joillekin PK-yritysten innovatiivisille ratkaisuille, ja jota kautta tietenkin sitten myös työpaikkoja saadaan lisää. Me tarvitsemme lisää kansainvälistä verkostoitumista. Voisitteko kuvitella, että meillä olisi jonkun näköinen kansainvälinen tutkijavaihto maailman yliopistojen välillä? Tiedän, että että Pohjois-Amerikassa on tällaista vaihtoa ja, ja sitten ja sitten Kiinassa on myös olemassa tällainen vaihtoohjelma muiden maiden kanssa. Voisimmeko me, tulla, me lähteä mukaan tällaisen kansainvälisen tutkijavaihtoon? Sitten kahdeksannen puiteohjelman haasteet. Yksi olisi varmasti maatalous. Meillä on 50 miljardin paketti, joka pitäisi jollain tavalla strukturoida eh, terveiden eh, elintapojen edistämiseksi, terveellisten eh, elintarvikkeiden ja juomien kehittämiseksi ja puhtaan juomaveden varmistamiseksi. Tällä hetkellähän maailman väkimäärä kasvaa, mutta maatalousmaa vähenee jatkuvasti. Ja senpä takia myös uusiutuvat energialähteet ovat maataloudellekin hyvin suuri haaste. Energiatehokkuus, 50 miljardin paketti varmasti olisi tarpeen, jotta saataisiin kustannushyödyllistä maataloutta harjoittaa EU-ssa e-, e-, jatkossakin. Kiitos ja ja nyt edustaja Gutierrez on paikalla, joten hän saa seuraava kysymys puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa komissaarille ensinnäkin kiitokset siitä, että hän on tullut paikalle. Ymmärrän, että hänen tehtävänsä on vaikea. Ja nyt ollaan tulossa tällaiseen aikamoiseen myllerrysvaiheeseen, koska budjetti, tutkimusbudjetti on niin suuri, että kriisin aikoina lähes kaikki pyrkivät saada palan tästä budjetista. Nyt jo nähdään tällaisia yrityksiä tämän suuntaisesti. Rahoitus, nä, rahoitusnäkemys meidän pitää puolustaa tätä ja minä tietysti puolan vahvasti itse tutkimusta. Tarvitaan EU-politiikkaa aiheessa, mutta tässä budjetissa pitäisi nähdä, mistä uhat ja viholliset ovat tulossa. Ensin pitäisi, arvioisin hiukan sitä, että pääosastotutkimuksella on loistava rakenne, sillä on yhteis, ohjelma, joka saa liikkeelle ihmisen voimavaroja. Ei pidä unohtaa sitä, että ohjelmat, uudet ohjelmat eivät Siis meillä on voimavarojen tätä kautta pystymme voittamaan. Marie Curie yhteistyö on tästä hyvä esimerkki. Ja sanoisin, jos Beatlesit pystyvät saamaan aika vallankumouksen sähkökitaralla musiikissa, niin no, varsin yksinkertaisen keinon ei ole silloin syytä, että meillä tarvitsisi olla monia eri instrumentteja, koska pitää osaa käyttää oikein näitä välineitä ja innovoida siltä pohjalta. Panen merkille, että keskustelu tästä uudesta puiteohjelmasta, kahdesta puiteohjelmasta, yhteistyö ei ole mukana siinä määrin kuin aikaisemmin. Ja siksi kysyisinkin teiltä, mikä keino meillä on innovoida uutta musiikkia, esimerkiksi tiedonantoa odotamme kipeästi, jotta otettaisiin mukaan tutkijat, jotta käytettäisiin hyvin ihmisen voimavaroja. Tarvitaan innovaatiota. Oletteko pohtineet aitoa innovaatiota pääosastossanne, joka saisi liikkeelle eurooppalaiset tietämyksen voimat? Kiitoksia. Äh, Kiitoksia paljon ja nyt sitten komission jäsen voi vastata näihin lukuisiin ja hyvin vaihtelevaisiin kysymyksiin mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman tiiviissä ajallisessa muodossa. Chairman, um, if I can just... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin nyt tästä viimeisestä puheenvuorosta aloittaa turvakotiedotuskortinas. Olen samaa mieltä kanssanne, että tarvitsemme innovaatiota pääosan, pääosastossamme ja, ja, ja kyllä me kovasti teemme työtä, että saisimme aikaan myös innovaatiota aikaan meidän pääosastossammekin. Nyt sitten käsittelen näitä kysymyksiä vähän kronologisessa järjestyksessä. Ensin tämä kolmen prosentin tavoite, koska se tuli aika monessa puheenvuorossa esille. Ja tiedän, että joissakin jäsenvaltioissa on suuria ongelmia sen suhteen, vaikka se onkin jaettu kahteen osaan, kuten kuulimme, että yksi plus kaksi. Ja nyt tuntuu siltä, että tätä kahta prosenttia ei saada kasaan, koska siihen siihen tulee, tai se tulee tästä yksityisistä lähteistä. Ja sitä pitää tosiaan nyt tutkia, miksi ongelmia jäsenvaltioissa on ja miten näitä ongelmia voitaisiin ratkaista. Mutta kuitenkin olisi varmasti hyvä sanoa, että tästä kolmen prosentin tavoitteesta tällä hetkellä teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, koska ne asettavat itse omat tavoitteensa. Ja tämä kolme prosenttia ei ollut tämmöinen kaikki kaikille sopiva yhden koon ratkaisu, koska tätäkin voidaan lähestyä eri tasoilla ja jäsenvaltioilla on eri tasoisia ratkaisumahdollisuuksia. Joten me kannustamme nyt sitten suuria jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä päässeet tähän, että ne tekisivät kaikkensa hallituksensa ja, ja, ja jäsenvaltioissa sisällä päästäkseen tähän lukuun. Minulla on kansallisissa viranomaisissa ollut hyvin tiiviitä yhteyksiä, jotta pystyisimme määrittämään, mitkä kansalliset tavoitteet sopisivat kullekin jäsenmaalle ajatellen niiden tulevaisuuden visioita ja, ja, ja tämänhetkistä tilannetta. Joten tällä tavalla pystymme sitten jotenkin mobilisoimaan tämän tavoitteen Euroopan tasolle, ottaen huomioon jokaisen jäsenvaltion erilaisen tilanteen. Sitten nämä mittarit tai indikaattorit, ehkä voidaan siihen hypätä, ne ovat nyt uut, joku tämmöinen uutuusasia. Minä olen perustanut asiantuntijapaneelin. Minun osastoni tekevät yhtä, yhteistyötä yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa ja, ja komissaari Tajanin pääosaston pojen kanssa ja, ja teollisuus- ja budjettipääosaston kanssa, jotta löysimme jonkunnäköisiä mittarijärjestelmiä, ehdotuksia niistä. Mutta jotta asiaa voidaan katsoa riippumatta niin ikään kuin komission ulkopuolelta, niin minulla on tämä asiantuntijapaneeli, joka koostuu taloustieteilijöistä ja, ja, ja keksijöistä tai tämmöistä liike-elämän keksijöistä eri puolilta. Nämä eivät mitenkään ole varsinaisesti jäsenvaltioiden edustajia, mutta tämä paneelin työ tulee johtamaan sellaiseen ehdotuksen, joka tehdään uusista innovaatioindikaattoreista tai mittareista, jonka tulemme julkaisemaan. Ja varmasti halutaan tietää, tiedätte mitä te syötätte tähän näihin innovaatioihin, mutta me olemme koskaan sitten mitanneet sitä, mitä on, on, on tuloksena tullut ulos. Ja tähän asiaan nyt tämä indikaattoripaneeli pyrkii löytämään ratkaisun. Meidän täytyy nyt varmasti oppia niistä pettymyksistä, joita yksityisellä sektorilla on tullut vastaan, ja meidän täytyy jäsenvaltioiden kanssa katsoa nyt näitä puiteehtoja, esimerkiksi pääsy rahoitukseen, pääomaan. Täällä on mainittu immateriaalioikeudet. Immateriaalioikeudet tai sanotaan, että eri ihmiset tulkitsevat sitä eri, niitä eri tavoilla. Jos puhutaan maataloussektorista, siellä on yksi tulkinta immateriaalioikeuksista. Jos puhutaan tietotekniikkateollisuuden kanssa, tai sektorin kanssa, niin siellä on taas erilainen tulkinta. Eli nämä kaikki pitää ottaa huomioon niiden toimien kanssa, joita, joihin ryhdymme immateriaalioikeuksien alalla koska tämä ei ole mitenkään minulle määrätty toi, ala, vaan se on varsinkin komissaari Barnian toimivallassa. Ja hän nyt sitten tutkii, mitä tällä alalla voidaan tehdä. Ja sitten tämä komissaariryhmä, johon, johon viittasin, se on jo perustettu. Me kaikki tulemme omilla aloillamme katsomaan, mitä pitäisi tehdä niin, että tutkimus- ja innovaatiosuunnitelma olisi riittävän kunnianhimoinen vie asioita eteenpäin paljon pidemmälle kuin mitä tähän saakka on totuttu, ja että ihmiset puolustavat tätä, että me pystymme tämän, että se voidaan myydä sitten ihmisille. Ja että jokainen suunnitelman osa, joka on kunkin komissaarin vastuulla, sitä viedään eteenpäin ja, ja sitä seurataan tar- tarkasti, miten sitä sitten täytäntöön pannaan. Ja tämä on hyvin tärkeää. Eikä tässä ole mitenkään nyt sitten tällä hetkellä business as usual tilanne, vaan kaikki komissaarit nyt hyvin holistisesti katsovat tilannetta uusin sitten myös tämmöistä poikitieteellistä yhteistyötä. Sitten julkiset hankinnat, joka on tärkeä ala, jonka kanssa me teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden suuntaan, niin sitten teknologian siirto. Nämä infrastruktuurit, Ymmärrän kyllä sen, mitä täällä sanottiin siitä, että tutkimusinfrastruktuuri äh, ovat puutteellisia joissakin uusissa jäsenvaltioissa kyllä minä olen kuullut näistä kaikista maista ja niiden vaikeuksista. Komissari hän on hyvin kiinnostunut tästä ja, ja, ja hän on ollut itse tiedeministeri omassa maassa, Niin hän tietää, kuinka vaikea tilanne saattaa olla eri maissa. Joten hänellä on paljon rahaa käytössään, 25 miljardia tutkimuksen sijoitettavaksi. Ja nyt katsotaan, miten se raha voitaisiin sijoittaa hyvällä tavalla niin, että voitaisiin tutkimusinfrastruktuureita kehittää niissä maissa, joissa ne vielä tällä hetkellä ovat puutteellisia. Mitä sitten tulee projektien arviointiin, se on, on, on, on, on hyvä kuulla, että että äh, meidän tieteellinen, äh, tieteellinen arviomme on hyvin luotettavaa ja, ja muutoksen hakuja on hyvin vähän ollut. Mutta luonnollisesti meidän pitää seurata tilannetta hyvin tarkasti. Mitä sitten tulee rahoituksen äh, saantiin PK-yrityksille, sitä nyt tällä hetkellä minä katsonkin. Näen tämän vuoden 2011 työohjelman alkuvaiheissa ja voitte olla vakuuttuneita siitä, että VK, PK-yritysten toimintaympäristöä pyritään parantamaan. Ja aina kun tapaan Äh, liike, äh, teollisuuden edustajia, elinkeinoelämän äh, edustajia. Siellä on aina, aina edustajia kaikilta tasoilta, pienistä, keskisuurista ja valtavan suurista konserneista. Ja, ja tiedän, että PK-sektori on huolissaan siitä, että, että rahoitusta niille ei ole kovin hyvin saatavilla. Minä olen Euroopan investointipankin pu- puheenjohtajan, pääjohtajan kanssa keskustellut, taisi olla viime viikolla, ja otimme tämän ylös Eh, ne ovat ottaneet yhteyttä EAF, joka on tämmöinen riskiä jakava finans-rahoitusväline Ja keskustelin EIPen pääohtajan kanssa, miten pankki ja toisaalta EAF voisivat auttaa meitä suhteessa PK-sektoriin, koska nyt, nyt tämä RSSF, siellä on useita useita yrityksiä tullut yhteen kehittelemään tämmöisiä suuria infrastruktuuriprojekteja ja katsotaan, miten löytyisikö muita instrumentteja, jotka auttaisivat. Nyt sitten yksinkertaistamisesta ja auditoinnista oli hyvä kuulla herra Oodin puheenvuorosta, että on olemassa tämmöinen, tämmöinen yhteinen työryhmä teidän ja sitten talousarvion valvontavaliokunnan kanssa. Minä, minä olin siellä kymmenen vuotta siellä valiokunnassa ja olin myös tilintarkastustuomioistuimessa kymmenen vuotta ja tiedän, että jonkun verran on vastustusta tai vastahakoisuutta yksinkertaistamista vastaan. Tässä on puhuttu tästä hyväksyttävästä virhe marginaalista, mutta aina pitää kuitenkin varmistaa, että talo, rahoitusperusta on vakaa ja että Euroopan vi, veronmaksajien ma, maksajien rahoja käytetään tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla. Joten hyvin mielelläni kuulen, miten teidän työryhmänne työ edistyy. Kertokaa toki minulle. Sitten tiedonannossa ja, ja, ja sitten muiden komissaarien kanssa yhteistyössä olemme pyrkineet mahdollisimman pitkälle menemään, jotta saisimme aikaan johdonmukaisempaa ja yhdenmukaisempaa tulkintaa, helpompaa pääsyä pienille konsortioille ja tätä yhden rekisteröinnin mallia. Sitten nämä tutkimusinstrumentit. Minä olen pitkään katsonut meidän välineitämme siinä vaiheessa, kun seitsemännen puiteohjelman puitteissa ryhtytään tätä arvioidaan ja katsotaan, mitkä toimivat ja mitkä eivät toimi. Ja toivottavasti jotain ensi kuvia tästä saadaan jo, tai käsityksiä tästä saadaan jo kesän jälkeen. Nyt sitten tutkijoiden profiileista. Me tarvitsemme hyvin näkyviä roolimalleja. Minä olen puhunut tästä hieman, tai puhuin tästä hieman eri tavalla kuulemistilaisuudessa, mutta nyt kun olen kuunnellut ja nähnyt ihmisiä, niin yritykset sanovat, että me emme saa tiedemiehiä, tiete, me emme saa insinööriä, me, niitä ei löydy ja mitä voisi tehdä ja voisitteko te keskustella jäsenvaltioiden kanssa, jotta jäsenvaltiot sitten taas tutkisivat yliopistojensa kanssa, miten saataisiin aikaan tämmöisiä hyvin näkyviä roolimalleja nuorille, jotta heitä voitaisiin kannustaa tälle alalle opiskelemisesta. Meillä on nyt sitten tämmöinen tiedonanto tai viestintästrategia ja toivomme tutkimusyhteisö sisä, itse, itse pystyisi tuomaan esille jotain tällaisia nousevia tähtiä tai sellaisia, jotka ovat voittaneet palkintoja, nobeleita, eurooppalaisia palkintoja ja muuta. Sitten sosiaaliset innovaatiot. Tämä ala on hyvin tärkeä ja valitettavasti tämä nyt sitten ei ollut mukana alkupuheenvuorossani tässä luettelossa, mutta minä koitin hieman tiivistää omaa puheenvuoroani, mutta totta kai sekin on tärkeää. Sosiaalinen innovaatio on tärkeää. Ja on tärkeää huomauttaa, että kun puhutaan sosiaalisista innovaatioista, niin ei puhuta pelkästään yhdestä tai kahdesta näkökulmasta, vaan se on, se on kautta linjan. Meidän täytyy arvioida, miten voidaan prioriteetit asettaa sosiaalisten innovaatioiden osalta – tähän äh, tutkimus- ja innovaatiosuunnitelmaan nähden. Ja olisi mielenkiintoista kuulla, jos teidän valiokuntanne jäsenet, äh, hyvä puheenjohtaja, jos heillä olisi jotain ajatuksia tai neuvoja tällä alalla tai millä muulla tahansa alalla, koska kun olemme alkaneet katsomaan äh, puheenjohtaja Barroson kanssa tätä sosiaalista innovaatiota, niin tämä on ihan, tiedän, että tämä on uusi alue ja tällä tarvitaan lisää tutkimusta. Yksinkertaistaminen, niin kyllä me tarvitsemme tutkijat pois toimistoista takaisin laboratorioon ja meidän täytyy saada toimielinten välillä jonkunnäköinen tasapaino riskin ja luottamuksen välillä ja siitähän herra Oodi puhui tässä tästä, että myös työryhmä käsittelee sitä. Ja toivon teidän neuvojanne, että kuinka pitkälle voidaan mennä yksinkertaistamisen tiellä. On hyvin tärkeää, että katsotaan myös tätä varainhoitoasetuksen uudistamista toukokuun lopulla sitten, kun komissari, kun komissari Lewandowski on ollut hyvin vastaanottavainen äh, tälle tarpeelle yksinkertaista patenteista ja, ja, ja immateriaalioikeuksista. Näiden osalta on nyt asenne paikallaan. Me tarvitsemme yhteisöpatenttia ja komissaari Barnier on sitoutunut viemään asiaa eteenpäin, vaikka tässä on paljon tapahtunut tähän saakka, mutta meidän pitäisi varmaan nyt tämmöinen viimeinen este ylittää. Hän on yksi komissaarista tässä minun komissaariryhmässäni ja varmasti hän tekee kaikkensa saadakseen asian eteenpäin. Tällainen tie, tiedepohjainen politiikka, sitä käsittelin jo johdannossa tämmöistä demonstraatioprojekteja, mm, enemmän te- teknologian siirtoa, se on tärkeää, en- parempi PK-sektorin mukanaotto ja sitten tämä Blue Skies ja strateginen tutkimus, tärkeää myös. Sitten rahoituksesta, herra Ruby Öö, niin tähän käsittääkseni vastasin, kun sanon, että olen tehnyt työtä Euroopan investointipankin kanssa, jotta sieltä löytyisi jotain apua ITER-projekti tuli esille heti ensimmäisissä kysymyksissä. Tällä hetkellä olen hyvin aktiivisesti mukana ITER-projektissa itsekin ja erityisesti sen kysymyksen osalta, miten sitä rahoitetaan. Ja annan teille tietoa kehityksistä tässä jatkossa, mutta heti alusta alkaen, kun olen tätä asiaa katsonut ja tutustunut siihen, niin minä olen pyrkinyt saamaan ITERin ITERille tämmöisen kestävän ja, ja, ja vankan rahoituspohjan. Se on hyvin tärkeä globaali projekti, tämmöinen kokonaisprojekti. Euroopan unioni on sen äh, ikään kuin johtajana. Se haluaa fuusion äh, osoittaa turvalliseksi energiaksi. Se äh, palvelee maailman energiatarvetta ja, ja auttaa myös ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä. Ja sen mahdolliset tulokset tulevat olemaan meille kaikille erinomaisen tärkeitä. Ja senpä takia jäsenvaltiot ja komissio ovat nyt hyvin sitoutuneita tähän tärkeään projektiin. Tällä hetkellä sitten meillä on uudet kustannusarviot edessämme ja meidän täytyy varmistaa, että tämä projekti, tälle projektille saadaan vankka ja kestävä rahoituspohja. Tästä asiasta varmasti toukokuun alussa tulee komissiolta tiedonanto ja luonnollisesti se sitten menee myös neuvostolle, kilpailuneuvostolle käsittelyyn. Ja minä vakuutan teille, että me todella teemme nyt paljon työtä. Minä ja minun osastoni teemme työtä budjettikomissaarin kanssa. Myös yhteistyötä teemme, jotta löytäisimme ratkaisun, joka ei ole lyhyen tähtäimen, vaan hyvin pitkän tähtäimen ratkaisu tähän kysymykseen. Keskustelkaa täällä asiasta varmasti parlamentissa kokonaisuudessaan ja sitten neuvostossa tästä asiasta tullaan keskustelemaan. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä. Darf mich bedanken, Frau... Kiitoksia komission jäsenelle. Kiitos näistä tiedoista siitä, että olitte paikalla täällä ja toivon, että yhteistyöstä tulee oikein hyvää kanssanne. Hyvät kollegat, tämä kokous on nyt päättynyt. Ja olisin kiitollinen, että poistuisitte joutuin täältä salista, sillä tämän jälkeen meillä alkaa heti koordinaattoreiden kokous ja pääsemme aloittamaan sitä pikemmin, mitä pikemmin poistutte salista.